Okay, friends, we are unfortunately very... No niin, ystävät, meitä on aika harvalukuisesti läsnä. Huono juttu. En voi nyt pakottaakaan jäseniä tänne tulemaan. Aloitetaan kokous, olemme jo myöhässä. Ja kohta yksi esityslistalla. Voimmeko hyväksyä esityslistan muutoksitta? Kyllä. Ja sitten seuraavan kohtaan kaksi. Tässä vaiheessa tulkit joutuvat ilmoittamaan, että käynnissä on ollut jo 24 päivää työehtokiista parlamentin hallinnon kanssa tulkien uusista työehdoista. Lakkovaroitus on annettu. Kiistan takia tulkkaus tässä kokouksessa päättyy ohjelman mukaisesti kello 12.30. Kiitos. And... Siis täällä on EU Eurofond, Eurofon neljäs 4. Oli eilisiltana paljon teknisiä seikkoja saatiin sovituksi, mutta kaikkein tärkeimmät poliittiset kysymykset ovat vielä avoinna. Keskustelut jatkuvat. Itävallan kaudella. Seuraava kolmikantaneuvottelu on 10. heinäkuuta tulossa. Sitten yhteisten puitteiden luominen Euroopan tilastoja varten liittyen henkilöihin ja kotitalouksiin. 21. kesäkuuta oli viimeisin kolmikantaneuvottelu, saatiin aikaan sopimuskin lainsäätäjien kesken. Ja siinä huomioidaan tekniset ja voimavaralliset resurssit tilastokeskuksissa. Äänestys lopputuloksesta on alustavasti tulossa 11. heinäkuuta. Meillä on sitten tulkkaustakin tänään, mutta kaikkihan me tiedämme, mikä tilanne on tulkkien kanssa. Ja Huomattakoon, että jos ei ole tulkkausta tämän kokouksen aikana, niin se on vain mahdollista taata, että viisi kaikkein käytetyntä kieltä, englanti, ranskaa, saksa, italia ja espanja, hoidettaisiin. Ihan vain tiedoksi. Kyllä me tiedämme tämän tilanteen, missä tulkit ovat Kohta kaksi. Kohta kolme kai. Teillä on lyhyt yhteenveto valtuuskuntavierailusta Kanadaan, Ottavaan ja Torontoon huhtikuussa. Asiakirjat löytyvät myös 28. kesäkuuta kohdasta. Sitten vielä koordinaattoreiden kaksi viimeistä kokoustakin ovat sieltä löydettävissä asiakirjoineen, jos joku haluaa enemmän tietää päätöksistä. Kohta kolme. Kokouspöytäkirjan hyväksyminen 24. toukokuuta kokouksesta, jos ei kukaan vastustakaan. Kiitos. Sitten kohta neljä esityslistalla euron tilintarkastustuomioistuimen alustus aiheesta, joka on erityisen tärkeä tälle valiokunnalle, tai oikeastaan kaikille parlamenttivaliokunnille, sanoisin. Alustus kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisesta. Iljana Ivanova saa puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimesta. Tees, pääsette nyt alustamaan. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Huomenta hyvät jäsenet. On aina vaan olla työllisyysvaliokunnassa jopa varhain aamulla näin. Vähän aikaan siitä, kun esittelin nuorisotakuuta, mutta nyt toisesta tärkeästä aiheesta minulla on mahdollisuus esitellä yhtä uudempaa tuotettamme. Tämä ei ole erityiskertomus tyypillisellä tapaa, jossa on suosituksia ja niin edelleen, vaan tämä on enemmän tällainen briefausasiakirja, jossa on enemmän analyysiä, ei niinkään suosituksia, mutta toivottavasti tämä rikastuttaa kuitenkin keskustelua tästä tärkeästä aiheesta. Lähdetään heti liikkeelle. Haluaisin sanoa muutaman sanan. Se, että suojelua EUsta hakevien määrä on lisääntynyt, on totta kai johtanut siihen, että EUn siirtolaispolitiikka on nyt kovasti esillä. 2014-2017 johti sinne, että 3,7 miljoonaa etsi paikkaa EUsta paljon aikaisemmin kuin paljon enemmän kuin aikaisempina vuosina. Monet muut tulevat muista syistä opiskelemaan perheidensä yhdistämistä varten ja niin edelleen. Kyse on siis siirtolaisista, jotka oleskelevat laillisesti EU-ssa, mutta eivät ole kansalaisia. Ja kotouttaminen ja siirtolaisuus liittyvät tietenkin läheisesti yhteen. Monia tutkimuksia on tehty ja ne ovat osoittaneet, että siirtolaisten kotouttaminen tehokkaasti tuo pitkän aikavälin hyötyjä, taloudellisia, sosiaalisia, finanssipoliittisia. Ja kyse on lähinnä jäsenvaltioiden roolista. EUn rooli on melko rajallinen. Sillä voidaan kannustaa ja tukea jäsenvaltioita. Mitä tuo sitten tarkoittaa? Erityyppisten siirtolaisten tarpeet vaihtelevat kovasti ja kotouttaminen vaatii toimia monilla saroilla, mukaan lukien koulutus, asuminen, työllisyys, joten siirtolaisten kotouttaminen on haasteellinen tehtävä EUlle kokonaisuutena. Vaikka mitään muodollista määritelmää EUn tasolla ei olekaan, vuonna 2004 neuvosto kehitteli – 11 perusperiaatetta, yhteistä periaatetta kotouttamispolitiikalle, ne näkyvät tästä kuvasta. Ja kuten aluksi sanoin, että näissä suosituksia tai johtopäätöksiä tästä asiakirjastamme, jossa vain esitellään, mihin toimiin kotouttamisen saralla on lähdetty EUn toimielmissa. Lisäksi seuraavasta kuvasta näkyy oikeastaan lyhyesti koko tämä esitys. Tämä on kaikkein tärkein, koska tässä on ne seitsemän haastetta, jotka totesimme analyysiemme kautta. Ensimmäinen liittyy siihen, että viivästyksiä on vähennettävä. Tutkimusten mukaan nähdään, että mitä nopeammin kotouttaminen alkaa, sitä paremmin se onnistuu. Jäsenvaltioilla totta kai on mahdollisuus määritellä sitä, miten kotouttaminen toteutuu missä maissaan. Ja tämä voi olla syy sille, että siirtolaiset muuttavat ensimmäisestä tulomaastaan toiseen maahan. Ja tämä viivästyttää kotouttamista. Toisia tekijöitäkin on, jotka voivat viivästyttää tätä prosessia, kuten esimerkiksi pitkät odotusajat, kun hakemuksia käsitellään. Toinen haaste liittyy tasavertaisiin mahdollisuuksiin ja syrjintään. Useimmissa jäsenvaltioissa totta kai ponnistellaan, jotta siirtolaisia ei syrjittäisi. Kuitenkin tutkimus, joka tehtiin vuonna 2017, yli 50 prosenttia, noin 54 prosenttia itse asiassa eurooppalaisista suhtautuu kielteisesti – siirtolaisiin, jotka tulevat EUn ulkopuolelta. Ja omassa kyselytutkimuksessamme, jota toteutimme, neljä jäsenvaltiota totesi, että kantaväestön suhtautuminen siirtolaisiin on kielteinen kotouttamisen osalta. Seuraava haaste, se on tavallinen, se on nähty myös muilla politiikan saroilla, on rahoitus. Se, että arvioidaan rahoitustarpeita – on vähän epäselvää, koska EUn budjetista voidaan antaa tukea kotouttamistyöhön, mutta koska siirtolaisia tulee nyt niin paljon enemmän, kuten aluksi sanoin, EUssa on käytetty yli 5 miljardia ylimääräistä rahoitusta ja 115 miljoonaa on käytetty juuri kotouttamistoimiin turvapaikka, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston kautta. Tämä summa on korkea, mutta ainoastaan AMIF-rahasto, joka on melko pieni verrattuna muihin rakennerastoihin, kerää kotouttamistietoja, joita pystymme tarkastelemaan. Joten kokonaissumma, jos kysytään mikä kokonaissumma on, jota kotouttamiseen käytetään jäsenvaltiossa, vastaus on emme tiedä. Tätä summaa ei tiedetä eikä sitä, kuinka monet siirtolaiset saavat hyötyä tässä vaiheessa ainakin. Kuitenkin jäsenvaltiot AMIFin poliverin arvioissa olivat sitä mieltä, että kotouttamiseen tarvitaan lisävaroja. Meidän mielestämme tehokas kotouttamispolitiikka vaatii kunnollista kattavaa tarpeiden arviointia. Totta kai tarvitaan myös riittävät resurssit, joita annetaan oikea-aikaisesti käyttöön mutta ilman, että voidaan kunnolla ymmärtää, miten paljon rahoitusta tarvitaan kansallisella tasolla, ilman että ymmärretään, miten EU-varoilla voidaan täydentää tätä tarvetta, on tietty riski ja siksi toteamme, että tämä on haaste, että tämä politiikka ei siksi toteudu kunnolla. Neljäs haaste tulee komission toimintasuunnitelmasta vuodelta 2016 kotouttamisesta – Siinä puhuttiin komission toimenpiteistä ja siinä myös toimintasuunnitelmassa kehotetaan jäsenvaltioita keskittämään toimiaan kansallisella tasolla tehtäviin erityistoimenpiteisiin. Kuitenkin on niin, että komissio ei valvo näitä toimia. Se saattaa johtaa siihen, että on rajalliset mahdollisuudet antaa lisätukea jäsenvaltioille. Ja sitten seuraava haaste on se, että tuettaisiin kaikkia siirtolaisia kaikilla toimintapolitiikan alalla. Joissain maissa on kansallisia kotouttamistoimia, jotkut toteuttavat toimia alue- tai paikallistasolla. Toiset ottavat kotouttamistyön mukaan jonkun muun politiikan alan piiriin. Meidän tutkimuksistamme käy ilmi, että monet jäsenvaltiot eivät lähde toimiin tiettyjen siirtolaisryhmien osalta, esimerkiksi nuoret, tai valtiottomat, joita ei sisällytetä näihin kansallisiin strategioihin. Lisäksi tilintarkastajan kertomuksessa nähtiin monia puutteita siitä, miten näitä toimia täytäntöön pannaan kansallisen tason kotouttamispolitiikassa. Me uskomme, että on tärkeää, että kaikki siirtolaiset saavat tukea. Totta kai kaikilla keskeisillä aloilla. Kuudes haaste koskee jälleen rahoitusta ja se liittyy tiedon puutteeseen. Tämä on haaste ja puute, joka nähdään usein muillakin politiikan aloilla. Tämän tyyppinen rahoitus ei vaadi sitä, että jäsenvaltiot erityisesti katsovat, mitä tuloksia siirtolaisille saadaan. Auttaako tämä tuki kotouttamisessa? Ja noin kolmannes kyselytutkimukseen vastanneista raportoivat, että he eivät – käyttäneet minkäänlaisia indikaattoreita, joiden pohjalta voitaisiin todeta tulokset. Ja korkeimman tilintarkastuslaitoksen raportista kävi myös ilmi, että oli riittämätöntä tietoa kotouttamistoimista. Ja useita heikkouksia myös jäsenvaltioiden valvontajärjestelmistä, koska kotouttamispolitiikan tulosten arvioiminen – tietenkin luotettavan tiedon pohjalta mahdollistaisi sen, että saadaan mitattua tuloksia, voitaisiin sopeuttaa politiikkaa näiden tulosten pohjalta. Se, että kunnollista seurantaa ei ole, saattaa estää sen, että puututaan siirtolaisten aitoihin tarpeisiin. Ja seitsemäs haaste, joka on myös merkittävä, liittyy siihen, miten monimutkainen rahoitusrakenne on. Se liittyy myös kolmanteen haasteeseen – mutta me totesimme, että lainsäädäntö vaatii, että jäsenvaltioissa on koordinoivia toimia, jotta voidaan estää päällekkäisyydet ja saada paras mahdollinen synergiaetu. Kuitenkin kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että kaikissa jäsenvaltioissa ei ollut tällaista ja kolmessa vain oli esitetty sääntöjä koordinoinnille. Voimakas kansallinen johto on tärkeää siksi, että rahastojen rakenne on niin monimutkainen. Kansalliset, alueelliset, paikalliset viranomaiset toimivat tässä kaikki ja siksi se on monimutkaista. Me arvioimme, että on yli 400 eri järjestöä, jotka osallistuvat näiden toimien toteuttamiseen, joita rahoitetaan EU-varoin siirtolaisten kotouttamiseksi 2014-2020 kaudella. Lisää 500 tahoa toimiiko kohesiopolitiikan saralle ja käyttää näistä rahastoista, joten tämä varmasti osoittaa, miten monimutkainen asia on ja miten tärkeää olisi huolehtia kunnollisesta koordinoinnista, koska ilman sitä vaarana on se, että tämä monimutkaisuus johtaa tehottomaan politiikan täytäntöönpanoon. Tässä hyvin lyhyesti esitys tästä asiakirjasta. Nyt kuuntelen mielelläni kommentteja ja kysymyksiä. Kiitos. Ivanova. Kiitoksia, Rova Ivanova. Montakaan jäsentä ei paikalla ole, mutta onko kysyttävää? Rova McIntyre ja sitten herra Hodge. And then Mr. Uh, eh, Madam Jongerius. Herra Rova Jongerius tietysti myös. Thank you, thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy tunnustaa, että on aika vaikeaa nähdä nuo kalvokuvat täältä saakka. Olisi hyvä, jos saisimme tästä ihan paperiversion jossakin vaiheessa, mutta hyvin mielenkiintoinen katsaus teillä oli esiteltävänä. Ja myös hyvin tärkeä. Puhun nyt osittain yhdistyneen kuningaskunnan jäsenenä. Omassa maassani on nimenomaan ollut ponnisteluja maahanmuuttoväestön kotouttamiseksi viime vuosien aikana. Kyse on poliittisesta tarpeesta. Kaikkien poliittisten puolueiden täytyy tähän pyrkimykseen yhtyä. Ennen kaikkea kansanäänestyksen jälkeen Britanniassa havaitsin, että viharikoksissa syntyi piikki. Tämä johtuu siitä, että tietämättömät ihmiset kokevat, että heillä on nyt lupa ilmaista vihaansa ja osallistua myös rikolliseen toimintaan maahanmuuttajia vastaan. Omalla alueellani West Midlandsissa perustimme järjestö, jonka nimi on West Midlands yhdessä, Together. Ja työväenpuolueen kollegat olivat tässä mukana. Kyse ei ole mistään yhden ja ainoan puolueen hankkeesta, vaan yhdessä toteamme, että me kaikki vastustamme kaiken muotoista vihaa, viharikosta. Tämä on meidän alueellamme ja meidän maassamme on erityinen ongelma. Nyt tuloksena olemme saaneet aikaiseksi oikein hyvää työtä. Olemme järjestäneet nuorisokonferenssin. Eri kulttuureja on juhlistettu näissä tilaisuuksissa – monenmoisia tapahtumia on järjestetty ja ne ovat saaneet kovasti tukea. Mieleeni tulikin, että tämä on oikein hyvä esimerkki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja yhdestä mallista. Me emme tietenkään käyttäneet mitään rahoitusta muuta kuin vapaaehtoista rahoitusta, jota onnistuimme keräämään. En edes suoraan sanottuna tiennyt, että sellaista olisi saatavilla. Se, mitä te kerroitte tänään, niin osoittaa, että rahoitusta toki on saatavilla, mutta sit se on aika sirpaloituneena. Tarvitaan parempaa koordinointia ja tarvittaisiin myös julkisuutta, mainostusta. Voisi olettaa, että minä meppinä tietäisin, mitä on saatavissa ja mitä minkälaista tukea voisi hakea. Eli olen kanssanne täysin samaa mieltä siitä, että on kyllä tarve koordinoida tätä työtä paremmin ja nostaa sen profiilia. Minulla olisi oikeastaan teille kaksi kysymystä. Ensinnäkin puhuitte lisätoimista. Voisitteko antaa esimerkkejä näistä mahdollisista lisätoimista? Toinen alue, josta olen erityisen kiinnostunut, on naisten kotouttaminen. Usein kieli, muuri estää kotouttamista. Naiset ovat kotona yksin. Heidän toimintansa on aika lailla rajallista ja myös heidän yhteiskunnalliset toimintasääntönsä myös rajoittavat heidän toimintansa. Tämä vaikuttaa myös lasten ja joskus myös lastenlasten oppimiseen ja mahdollisuuksiin oppia paikallista kieltä. Tilanne on traaginen, sillä mehän haluamme, että naisilla on tasa-arvoinen rooli työllisyydessä, yrittäjinä, yhteiskunnallisissa tehtävissä. Tarvitaan aivan erityisiä ponnisteluja, jotta naiset saadaan kotoutetuksi. Voitteko kertoa vielä lisää niistä tiedoista, joita te olette keränneet ja mitä ne meille kertovat? Hodge. Kiitoksia, herra Hots. E, dziękuję pani przewodnicząca. E, zanim przejdę do zadawania pytań. Kiitos. Esittäisin kysymyksen. Mutta ennen kaikkea kommentti puheenjohtajalle liittyen tulkkien protestiin. Olen yllättynyt Euroopan parlamentin kannanotoista tulkkien protestia kohtaan. Jos sanotaan, että Euroopan parlamentti on demokratian kehto, vuoropuhelun paikka, niin vuoropuhelua en ole kyllä nähnyt enkä demokratiaakaan. Totta kai tässä halutaan kunnioittaa henkilöitä, jotka täällä tekevät työtä. Siksi minä haluan vuoropuhelua, keskustelua jos tuossa todellakin kokonaan sivutetaan meidän näkemyksemme, se että ei voi ymmärtää ja se on varsin yllättävää tässä valiokunnassa varsinkin, kun me kannamme huolta työllisyydestä ja sosiaalisista asioista. Meidän pitäisi nyt tässä jonkinlainen lausuma laatia osoittaaksemme sen, että on tärkeää kunnioittaa arvokkuutta. Ei tällaista tilannetta voida sallia Euroopan parlamentissa työtä tekevien parissa. No sitten tähän asiaan ja alustukseen, jonka vieramme meille antoi pari huomautusta. Ensinnäkin totta kai se on vaikea ja monimutkainen kysymys kaiken kaikkiaan. Totta kai haluamme paljon jäsenellymmän, selkeämmän järjestelyn Ilman kotouttamista mielestäni kaikki vaikuttaa utopialta. Tavallaan se ei ole juurikaan merkityksellistä, mitä sitten tehdään. Miten voidaan lisätä tietoisuutta, tarjota koulutusta kaikille. Kotouttamiskysymys täytyy ymmärtää kokonaisvaltaisesti. Joskus voi tietenkin kyllä miettiä, haluamme kyllä päättää maahanmuuttajien kotouttamista, ja keskus emme halua. Kuten tekin totesitte, puolet eurooppalaisista suhtautuu kielteisesti maahanmuuttoon. Eli kysyisinkin tätä perustavanlaatuista asiaa, olemmeko miettineet riittävästi? Käytämmekö voimavaroja varoja nimenomaan alkuperämaissa. Ajatellen niiden yhteiskuntia, kouluja, perusrakenteita, teitä, vahvistaa ehkä koulutusta, terveyspalveluita ja niin edelleen. Ehkä siellä vahvistaa niitä. Ehkä tämä olisi se oikea tie eteenpäin. Ehkä heille voitaisiin näin tarjota arvokas elämä ja rauha heidän maissaan. Siinä tarvitaan totta kai poliittista diplomatiaakin rauhan takamiseksi. Vältyttäisiin uhilta. Tämä ehkä on kaikkein perustavanlaatuisin kysymys. Maahanmuuttopolitiikka nimittäin on oikeastaan epäonnistunut. Meidän pitäisi nyt järkevällä ja määritietoisella tavalla – ryhtyä toimiin. Merkel heinäkuussa on tarjoamassa uutta ohjelmaa maahanmuuttajille, mutta ilman mitään automatiikkaa. Pitäisi nyt puuttua lähteisiin paikan päälle ja käyttää varoja niiden hyväksi. Thank you. Kiitos. Rova Herjus. Thank you, thank you for your... Kiitos, kiitos tästä alustuksesta ja kiitos myös tästä raportista. aikoina, kun kaikki sanovat, että hyvänen aika, meillä on tällainen kriisi on hyvä osoittaa raportissa myös se, mitä voitaisiin tehdä ja mitä tehtäviä voitaisiin hoitaa vähän paremmin kuin mitä on tähän mennessä tehty. Mr. McIntyre tunnusti, että hän ei ollut ihan tietoinen kaikista – näistä varoista. Ja minä haluaisin suoraan sanoa, että me too. Sama täällä. Ja sihteeristölle ehkä kysymys. Tämä AMIF-rahasto. Mikä Euroopan parlamentin valiokunta hoitaa tämän rahaston asioita? Onko tämä meidän vastuualuettamme, kun mielestäni emme ole täällä valiokunnassa siitä koskaan puhuneet? puhuneet. Ai Libe-valiokunta. No, tässä on ehkä esimerkki myös siitä, että toimet eivät ole ehkä niin hyvin koordinoituja meidän puoleltamme. Minun kommenttini ja kysymykseni olisi seuraava. Kun monet näistä ongelmista, joihin viittasitte, ovat jäsenvaltioiden haasteita. Ja minusta tuntuu, että meidän tulee pohtia sitä, miten voitaisiin jotenkin saada liikkeelle keskustelua jäsenvaltioiden tasolla tämän raportin löydöksistä. Se olisi varmasti hyödyllistä. Tulen itse Alankomaista minusta teimme ehkä niin sanotusti väärän päätöksen, koska pelkäsimme sitä, että yhteiskunnassa syntyisi vihaa, koska siirtolaisille järjestetään ohjelmia. Ja siksi ei ole tällaisia erityisiä siirtolaisille kohdistettuja ohjelmia, vaan enemmän esimerkiksi niille, jotka eivät osaa kovin hyvin lukea tai kirjoittaa. Emme sano, että keskitämme näitä toimia siirtolaisiin. Ja tämä on ehkä osa selitys sille, että joissain jäsenvaltioissa ei ole mitään tilastotietoa, koska jos ei lasketa tällä tavalla ihmisiä, ihmiset eivät hermostu siihen, että meillä on kotouttamisohjelmia. Tämä on kyllä noidankehä. Ensimmäinen kysymykseni. Onko teillä suunnitelmia, joiden pohjalta voitaisiin saada liikkeelle – jäsenvaltioissa käytävää keskustelua tämän raportin pohjalta? Tai onko teillä ehdotuksia siitä, mitä me voisimme tehdä, jotta keskustelu lähtisi kansallisella tasolla liikkeelle? Toiseksi, varojen koordinointi. Ymmärrän toki, että hyvin monet järjestöt osallistuvat tähän toimintaan. 400 mainittiin, 500 myös. Mutta olisin kuitenkin sitä mieltä, että jos todella halutaan kotouttaa siirtolaiset yhteiskuntaan, olisi parasta lähteä liikkeelle paikallistasolta. Ehkä tämän ehdotus olisi tässä hyvä esimerkki. Tai ehkä voitaisiin saada vaikka paikalliset yrittäjät mukaan. Esimerkiksi niin, että tarjottaisiin harjoittelupaikkaa ja niin edelleen. Eikö tässä ole vähän nyt vaarana, että jos sanotte, että tarvitsemme parempaa koordinointia, että jotenkin kotouttamistyö lähtee sieltä huipulta ylhäältä alaspäin. Ja onkohan tämä kaikkein tehokkain toimintatapa? vai olisiko alhaalta ylös lähestymistapa kuitenkin parempi ruohonjuuritasolta alkaen, kun meillä on myös paljon vapaaehtoistyötä tekeviä yhteiskunnissamme. Risk that if you say, uh, 400, uh, 500... Eikö tässä ole vaaran, jos sanotaan, että neljä 500 niin siis, on liian monta järjestöä, niin otetaankin käyttöön vain suuret järjestöt, jotka eivät ehkä hoida tätä tehtävää parhaalla mahdollisella tapaa. Kiitos. Thank you. Kiitos. No, jonkunlainen kysymys minullakin on liittyen siihen, mitä Rovajon Herius juuri totesi. Ylös, ylhäältä alas vai alalta ylös kotouttaa noin yksinkertaistettuna. Nyt olemme täällä työllisyysvaliokunnassa. Työllisyysvaliokunnalla on valtava vastuu muhtivaliokuntien rinnalla. Osoittaa konkreettisia keinoja ratkaista niitä ongelmia, joita meillä on jossakin esivaltioissa. Siis kotouttamista vai ei? pakolaisten parissa. Ja sitten tot, jos ajan omaa kotinurkkia, niin meillä on 10 miljoonaa asukasta Ruotsissa ja meille tuli lähes miljoona pakolaista lyhyessä ajassa. Jotkut kyllä lähtivät ja löysivät paikan muualta, mutta moni jäikin Ruotsiin ja aikovat elää Ruotsissa. Sellaisen johtopäätöksen viranomaiset ja poliittiset päätöksentekijät ovat ainakin tehneet yhteisenä käsityksenään. Eli täytyy löytää ratkaisuja ei pelkästään kriisin hallitsemiseksi viiden kuukauden tai viiden vuoden ajanjaksolla, vaan kyse on pitkästä kotuttamisesta ajan mittaan. Ruotsissa laaja poliittinen yhteisymmärrys että kun tulee muualta maailmalta Ruotsiin, niin heidän pitäisi työmarkkinoiden kautta kotouttaa. Työmarkkinoiden keskenkin on joitakin sopimuksia niin, että pakolaiset voisivat aloittaa osaamatta sanakaan ruotsia – mutta kuitenkin työskentelemällä työpaikalla, ollen tekemisissä tavallisten työntekijöiden kanssa ja kuitenkin niin, että saa jo vähän teoreettista koulutusta myös omalla kielellään. Työmarkkinaosapuolet Ruotsissa Eli työnantajat ja työntekijät ovat sopineet keskenään, että he hoitavat tämän yhdessä. Totta kai poliisin päätöksentekijät ovat mukana, mutta työmarkkinaosapuolet ovat keskenään miettineet, miten kotouttaa pakolaisia ajan mittaan tavallisen työn kautta Ruotsin työmarkkinoilla. Se on mutkikasta, joillakin aloilla, jossakin osaa maata, se kyllä jo toimii. Toki on paljon ongelmia. Meidän täytyy olla ko- konkreettisia. Toivottavasti Ruotsista saadaan hyviä hyödyllisiä tuloksia, joista olisi hyötyä muillekin maille. Niin paljon puhutaan siitä, miten kotouttaa sydän vuotaa verta tai sitten ollaan rasisteja, joka jäsenvaltiossa on kumpaakin. Mutta pitää olla hyvin käytännönläheinen. Vähemmän puhetta. Enemmän tekoja. Niin että jotain todella tehtäisiin. Työmarkkinosapuolet Ruotsissa ja muissakin jäsenvaltiossa ovat löytämässä ratkaisuun, jos on päässyt kiinni työstön niin olisi hyvä, että lapset näkevät, että vanhemmillakin on jotain velvoitteita kodin ulkopuolella. Oppii kieltä käytännöllisellä tavalla. Ja sitten tienaa omaa rahaa. Se tarjoaa ihmisarvoa ja tunnetta siitä, että voi toimia. Eli tämän tyyppisiä tilanteita paljon on. Pakolaisten kotouttaminen ei ole jotain sellaista, että se kolmessa vuodessa hoidetaan loppuun tai viidessä vuodessa. Ei siihen mene monta vuotta. Mutta minä kysyisinkin, onko teillä jonkinlaisia käytännöllisiä erotuksia mitä tehdä listaa. Totta kai hyvin laajassa mielessä, kun voi ajatella eroja niin jäsenvaltioiden kesken, erilaisia tilanteita löytyy, niin että jotain kourin tuntuvaa tarjottaisiin. Niin että kukin maa ja eri yhteisöt voisivat sitten hyödyntää ja arvioida niitä, olla sitten puolesta vastaan, mutta kuitenkin kantaa kortensa kekoon. Unionissa on jäsenvaltioita, jotka ovat kyllä onnistuneet pienessä mattakaavassa tai sitten isommassa mitassa. Eli näin ovat tehneet. Ja muutoksia myös omassa työssään jos pääset käytännöllisiin tuloksiin, mutta avoimin mielen pitää etsiä omia ratkaisuja joka jäsenvaltiossa. Lots of questions, uh, Ivanova. Tässä kysymyksiä vielä Rova Ivanova. Indeed, but very interesting one. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä mielenkiintoisista kysymyksistä ja kommenteista. Kiitokset kaikille. Lähden liikkeelle teidän viimeisistä sanoistanne kotouttamisesta. Toki se on pitkä ja vaikea prosessi. Vaaditaan vuosia, jotta henkilö voi kotoutua ja sopeutua. Tämä on juuri syynä sille, miksi me emme tehneet erityiskertomusta, vaikkakin aluksi niin ajoimme, mutta sitten havaitsimme, että tällä hetkellä tietoja on niin rajallisesti saatavilla, että on parempi lähteä liikkeelle tällaisesta katsauksesta, jossa kuvaillaan ikään kuin näkymiä ja tilannetta ja haasteita. Ja palaisin tässä viimeiseen kysymykseen ja lähden tässä takaperin liikkeelle. Eli mitä sitten käytännön tasolla voitaisiin tehdä, minkälainen luettelo voitaisiin laatia? Vielä emme voi tähän vastata. Lähdemme liikkeelle ensimmäisestä askeleesta, eli haluamme ymmärtää kokonaiskuvan kuvailla haasteita ja saada aikaiseksi keskustelua. Edustaja Jongerius mainitsi juuri sen, että pitäisi jäsenvaltioissa saada aikaiseksi keskustelua näistä kysymyksistä. Se juuri on osa meidän tekemämme työtä ja vierailemme aina kutsujen perusteella myös kansallisissa parlamenteissa. On hieno ajatus, että Tämä politiikan ala ei ole suoranaisesti EU-politiikkaa, niin kuin mainitsitte. Toiminta tapahtuu paikallisella ja alueellisella tasolla. Siellä toimet toteutetaan ja ne ovat näin relevantteja paikallisen väestön silmissä. Edustaja McIntyre esitti kommentin, josta olen samaa mieltä. Se on aivan ilmiselvä esimerkki niistä haasteista, jotka mekin olemme havainneet, eli syrjimättömyyden haaste, syrjintä, viha, viha, rikokset. Kaikissa näissä kysymyksissä tarvitaan yhteistä ponnistelua. Tämä mekin havaitsimme. Sitten rahoituksesta. Rahoitus on huomattava haaste ja jos ei ole tiedossa, kuinka paljon rahoitusta tarvittaisiin, niin on kovin vaikea esittää arvioita ja saada sitten tuloksia aikaan. Luonnollisesti aina tarvitaan lisää rahoitusta, mutta jos tuloksia ei voida mitata eikä tiedetä, mikä on suunta, johon pyritään, niin todennäköisesti sitten syntyy tehottomuutta. Tarvitaan parempaa koordinointia ja myös tiedotusta ja mainostusta. Mainitsimme tässä katsauksessakin jo jotkut näistä lisätoimista. Koulutus, mitä varhaisemmin se käynnistyy, sen parempi. Koulu, kielikoulutus luonnollisesti ja maatietousituntemus äh, ja naisten kotouttaminen. Tämä ei välttämättä päde kaikkiin jäsenvaltioihin. Te mainitsitte puheenjohtaja, että teidän kotimaassanne lähdettiin liikkeelle toisesta suunnasta, eli ensin töihin ja sitten kielikoulutus. Ei ole mitään yleismaailmallista reseptiä siitä, mm, mikä toimisi parhaiten kaikkialla. Hyvien käytänteiden vaihto on kuitenkin järkevää, komissiokin sitä toteuttaa, ja tämä varmasti on askel oikeaan suuntaan. Näin voimme oppia toinen toisiltamme. Tällä hetkellä tiedot ovat varsin rajallisia, joilla me, joita meillä on käytössämme. Ja jotta voisimme mitata tuloksia, ja aivan erityisesti kun ajatellaan naisten kotouttamista, niin en voi kertoa mistään haavoittuvasta ryhmästä eri, erillisiä tietoja, koska kokonaislukujenkin kerääminen on vielä niin hajanaista. Tämä prosessihan vie aikaa. Myöhemmässä vaiheessa toivottavasti saamme sitten tarjottavaksi lisätietoja. No sitten muut kommentit kotouttamisesta. Tämähän on kaksisuuntainen prosessi. Tästä olen samaa mieltä Tämä mainitaan myös meidän katsauksessamme. Kotouttamisessa on kaksi osapuolta. Toinen on vastaanottava osapuoli ja toinen osapuoli taas äh, jalkautuu sinne, minne haluaisi kotoutua ja integroitua. Kun keskustelemme yleisesti maahanmuutosta ja kun ajatellaan tätä katsausta, niin kotouttaminen on vain yksi osa integraatioprosessia. Tämän me toteamme aivan selkeästi katsauksemme alkusivuilla. Kotouttaminen on oikeastaan tämän pitkän prosessin loppuvaihe ja prosessihan on hyvin monimutkainen. No sitten alhaalta ylöspäin vai ylhäältä alaspäin? Tämä on hieman provosoiva kysymys, mutta mielelläni siihen puutun. Ensinnäkin me emme anna mitään suosituksia siitä, miten asiat tulisi hoitaa. Meillä ei ole riittävästi näyttöä ja todisteita, mutta voimme kuitenkin sanoa, että näiden haasteiden tunnistaminen ja paremman koordinoinnin tarve ei tarkoita sitä, että suosittelisimme harmonisointia yhteistä politiikkaa. Tässä kohtaa haluamme välittää sen viestin, että päällekkäisyyttä tulisi työssä välttää. Pitäisi ymmärtää, mistä erilaista rahoitusta on haettavissa. Ja kun muistamme, että jotakin tointa rahoitetaan jostakin rahoitusvälineestä. Niin sitten tähän voi yhdistyä myös kansallisen tason, paikallisen ja aluetason rahoitusta. Sitten syntyy päällekkäisyyttä ja tehottomuutta rahoituksessakin. Rahat voitaisiin käyttää paremminkin. En siis sano ylhäältä alas vai alhaalta ylös, ei ole mitään suositusta tältä osin, vaan tarvitaan parempaa koordinointia ja puitteiden äh, ymmärtämistä tavallaan tässä kokonaiskuvassa niin, että tehottomuutta ei synny. No sitten puheenjohtaja totesi, ja toistetaan se vielä, että me emme anna tässä katsauksessa suosituksia, mutta katsauksessa ei tätä myöskään käsitellä, mutta tavallaan loogisesti tämän prosessin lopuvaiheessahan tulisi tapahtua se, että integroidutaan työn kautta työmarkkinoille. Ja jos nyt ajattelen, mitä osa-aluetta voitaisiin mahdollisesti viedä eteenpäin tästä katsauksesta ja tehdä vaikkapa mm, uusi tarkastus, niin aivan niin kuin te sanoitte, eli, eli vähemmän puhetta ja lisää tekoja. Tästä olen samaa mieltä ja uskon, että nyt olen käsitellyt kaikki kysymykset. Kiitos. Kiitoksia kovasti vierailusta ja keskustelusta kanssamme. Jäämme odottamaan seuraavaa vierailua. Kiitoksia. Okay. Selvä. Äänestys on tulossa kello 10 kuusi minuuttia voidaan odotella. Tämä tulee enemmän jäseniä paikalle. Ja nyt pientä jutustelua viiden kuuden minuutin verran. Okay, friends. No niin, ystävät. Äänestämme, vaikka ei meitä kovin paljon vielä paikalla ole. Kai sitten muut, jotka eivät ole äänestystä varten, tekevät jotain muuta. Eli lausuntoluonnos yleiseurooppalaisesta henkilökohtaisesta eläketuotteesta. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Otsikko 1, 26 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta, raukeaa 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Okay, the vote is open. Äänestys alkaa ja päättyy. Yhdellä ei ollut korttia 22 puolestaan. Ja se oli yksinkertainen se. Yes, we go to amendment 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 180. The vote is open and the... Äänestys alkaa ja päättää pää ja se on hyväksytty. Miten nyt sanotaan? Hyväksytty. Sana katosi 21 puolesta. 181 puolesta vastaan. Tyhjää. Kai tarkistamme tämän. 182 äänestys alkaa. The vote is now closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty hylätty. 182 puolesta raukeaa. Eli mennään 183, 4, 5, 6 raukeaa, eli 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 raukeaa Seuraavakin, sitä seuraavakin ja vielä 191kin, eli nyt 192 puolesta vastaan tyhjää hylätsytty. Sitten seuraavat raukeavat 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 raukeaa eli 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. 204 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta. 205 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 206 raukeaa, niin mikä seuraavatkin. Seuraavaksi 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 211 raukeaa, eli nyt 212 puolesta vastaan Tarkistamme. 212 äänestys alkaa. The vote is now closed. And it... Päättyi. Hyväksytty 21 puolesta. 213. Täytyy äänestää. No kyllä, puolesta vastaan. Tarkistamme. Ollaksemme varmoja. Äänestys on käynnissä. Ja nyt se päättyy, ylätty 21 vastaan. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty, hylätty 224 puolesta ei se raukea. 225 puolesta 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava raukia seuraavakin, eli nyt 230 puolesta vastaan Täytyy tarkistaa. 230 äänestys alkaa. Ja nyt päättyy. Ylätty 24 vastaan. 231 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 232 yhdessä Seuraavan kanssa 233 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty, sanoisin, mutta tarkistamme numeron 236. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 18 vastaan. 237 yhdessä seuraavan kanssa 238 äänet puolesta vastaan tyhjä hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi. Ai ei. 2, 4, 4. Edelliset raukeavat äänet puolesta. Vastaan. Tarkistan numero 244. Äänestys alkaa. Ja nyt päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta. 246 puolesta vastaan tyhjää. Me joudumme tarkistamaan numero 246 äänestys alkaa. The vote is now Ja nyt päättyy. Hyväksytty. 20 ääntä puolesta. 248 puolesta vastaan. Meidän täytyy tarkistaa 248. Äänestys päättyy hyväksytty 21 puolesta. 2, 4, 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tarkistamme 251. Ja nyt päättyy. 26 puolesta. 252 yhdessä ai ei. 25. 252, 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 253 raukeaa. Ai ei. Ai sitä äänestää. 253 vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli 25.5 raukeaa. 256, 60, 260. Yes. We go to amendment to run. Kyllä, 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 tarkistetaan, äänestys alkaa ja päättyy. 22 puolesta oli hyväksytty. 261 raukeaa. 262 yhdessä ei. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme numero 262. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 21 puolestaan. 263 raukeaa. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 283 puolesta vastaan. Tarkistamme 283. Äänestys alkaa. And the vote is soon. Katsotaan. Nyt päättyy 20 puolesta. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 10. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 20 puolesta. 285 ei, se raukeaa. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sanoisin. 12 raukeaa, 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 296 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 297 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme numeron 297. Äänestys alkaa. Ja päättyy 19 puolesta hyväksytty. Seuraava raukeaa 300 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 301 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 raukia, 304 puolesta vastaan tyhjää hyläksy, hylätty 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty 306 puolesta vastaan tyhjää. Joudumme tarkistamaan tämän 306. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 ääntä puolesta 307 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 308 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 308. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta. 309 raukeaa 310. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sanoisin. Kolme puolesta. Ei se raukeaa. 312 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 315 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13, 16 ja 17 raukeavat kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. We go to compromise. E. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 363 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 364 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 366 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 367 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 370 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 372 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 373 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 375 puolesta vastaan. Tarkistamme 375. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 24 puolesta. Eli katsotaanpa 376 kuusi hoidettiin, eikö? Eikö nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty? 377 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 380 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 394 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sanoisin, mutta me tarkistamme numeron 394. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 396 puolesta päätös vastaan tyhjää hylätty. Ei kun tarkistetaan 396. Äänestys alkaa. Ja nyt päättyy hyväksytty kahdella äänellä. 21 puolesta. 397 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 401 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 424 puolesta vastaan. Tarkistamme 404. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylättyy. 22 vastaan. 405 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 406 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 406. Äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty kahdella äänellä 19 vastaan. 407 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 408 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 409 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 410 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 411 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 412 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 413 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 413 äänestys alkaa. päättyy hyväksytty 25 puolesta. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 417 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 418 raukia, eli nyt 419 puolesta vastaan tyhjää ylätty. Tarkistus 420 puolesta vastaan. Tarkistamme 420 äänestys alkaa. And the vote is now closed. Ja nyt päättyy. SDllä on yksi liikaa. Selvä, hyväksytty kahdella äänellä. Eli 422 puolesta vastaan tyhjää. Kai meidän täytyy varmistaa. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. 442 422. Ja äänestys päättyy. Hyväksyt yhdellä äänellä. 423 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 424 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 425 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 426 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 427 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 428 raukeaa, eli nyt 429 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. 423, 430 ja 431 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 432 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 418 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 433 raukeaa, eli nyt 434. Raukeako sekin? Kyllä. Ja, eli nyt 435. 435 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 435 äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Kahdella äänellä. 19 puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa tämä anteeksi. Äänestys alkaa 19. Ja nyt päättyy hylätty. 22 vastaan. 20. 437. Ei, ei, ei, vain 20. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 437 raukeaa. Niin ikään seuraava. Eli nyt 439 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 448 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei se raukeaa. Neljä. Ai se hylättiin. Okay. So it was minus on a... Eli 22 miinusta. 22 was adopted. Ei kun 22. Just to, to, to, to uh, be clear, amendment 400... Eli 448 hylättiin ja sitten tämä seuraava 22 hyväksyttiin. Sitten seuraavaksi 440, 452, 452 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 453 yhdessä. Ei. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 453. Äänestys alkaa. And the vote is now closed and it... Päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta. 455 niin seuraavaksi. 455 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 456, 460 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 461 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 469 se raukeaa. Anteeksi, 479. 479 puolesta vastaan tarkistamme. 479. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Selvä. 478 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty, sanoisin. Tarkistamme 4, 7, 8. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 22 puolesta. 481 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan tyhjää, sanoisin hyväksytty, mutta tarkistamme numero 24. Äänestys alkaa. 24 tarkistuksesta ja nyt päättyy. Hylätty sekin. 482 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, mutta ehkä on hyvä tarkistaa sekin. 482 äänestys alkaa. Ja nyt päättyy hyväksytty 22 puolesta. 483 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 484 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 484 puolesta. Ei, niin, ei vaan 484. But I didn't. Uh, Yes, we have already voted on 483. 483 ja 4 hoidettiin, eli nyt 485 puolesta vastaan tyhjää. Sanoi, tarkistamme tämäkin. 485 äänestys alkaa. Okei. Okay. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta. 486 raukeaa niin ikään. Eli 487 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 488 raukeaa. 489 puolesta vastaan tyhjää ylätty 490 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sanoisin 491 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 492 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 492. Äänestys alkaa. And, uh, the... Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta. 493 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 495 raukeaa, eli 494 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 496 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 497 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 498 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 499 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 490, 500 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 501 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 502 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 503 puolesta samaa kuin seuraavan kanssa 503 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 504 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 505 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 506 yhdessäkö ei. 506 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 500 7 raukea 508 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 509 raukeaa 510 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 511 on jo rauennut. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30. Tarkistamme numero 29. Numero 29. Äänestys alkaa. Päättyy Hyväksytty 21 puolesta. Sitten anteeksi ääneni. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan. Tarkistamme numero 2. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta. Ette nosta käsienne. No niin, suuremmoista. Hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme numeron kolme. Äänestys alkaa ja nyt päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. 37 puolesta vastaan tyhjään. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan Tarkistan numero neljä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 23 puolesta. Sitten 38 toinen osa puolesta vastaan. Joudumme tarkistamaan numero 38. Äänestys alkaa ja päättyy. Vielä on käynnissä. No nyt päättyy. Kahden äänen erolla hyväksytty. Numero viisi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyvälätty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 42. Äänestys päättyy. Hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 47. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 24 puolesta. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 ja 53 ja 4, ei, 52 ja 53 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan. Tarkistamme numeron 61. Äänestys alkaa. ja nyt päättyy. Hylätty 21 vastaan 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää Sanoisin hyväksytty. No ei, no sitten tarkistetaan, jos sitä haluatte. 63. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty yhden äänen erolla. 65 yhdessä 66 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan. Ai se raukea anteeksi. Eli 70 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 70. Äänestys alkaa ja nyt päättyy. Hylätty. Näiden erolla. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79, ei. 79 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 70, 81, 81 puolesta vastaan. Sanoisin hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää. Hankalaa sanoa. Hyväksytty. 84 raukia. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta Vas, tyhjä, hylätty. Sitten tarkistus 90 raukeaa 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme numero seitsemän. Äänestys alkaa. Ja nyt päättyy. Hyväksytty 39 puolesta. <laughs> It's not rejected. <laughs> Ei todellakaan hylätty. Ehkä tauko pitäisi järjestää, kun on äänestetty jo puolisen tuntia. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 raukeaa. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 raukeaili nyt, 103 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 104 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 105 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme, tarkistamme numero 106. Katsotaan, miten se meni. 107 Äänestys päättyy. Hylätty. 108 puolesta vastaan. Ehkä syytä tarkistuttaa tämäkin, koska se oli niin tiukka tulos. Äänestys alkaa numerosta 108. Äänestys on edelleen avoinna. Ja nyt päättyy. Hyväksytty yhden äänen erolla. 109 puolesta vastaan. Siitäkin täytyy tarkistuttaa, se oli niin tiukka. Äänestys alkaa numerosta 109. Edelleen äänestys käynnissä ja nyt päättyy. Hyväksytty kahden äänen erolla. Tässäkin sitten 110 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan Me tarkistamme tämän. Kompromissi G. Äänestys alkaa. Ja kohta päättyy. No niin, päättyy. Hyväksytty 22 puolesta. Kompromissi 3 puolesta. Vastaan. Tyhjään. Hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. 117 äänestys alkaa 117 hyväksytty kolmen näiden erolla. Sitten seuraavaksi kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 ykkösosaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Ettekö löytäneet sitä? 126. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. 126 toinen osa, ko, selvä, sen me tarkistamme. Äänestys päättyy hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää. Joudumme tarkistamaan. Numero 127 äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksyttyyden äänen erolla. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Pyydän vähän hiljaisuutta tämän menettelyn aikana. Hienoa, kiitos. Mm-hmm jutustelu sitten myöhemmin. 138 raukeaa, eli 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 on rauennut. Ei, siitä äänestetään 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 ja 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 raukeaa. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. 147 äänestys alkaa. Ja nyt päättyy hyväksytty kolmen äänen erolla. 154. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Aloite tarkistettu numeron 156. Äänestys alkaa. Ja nyt päättyy, hylätty, 20 vastaan. 157 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 158 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Me joudumme tarkistamaan tämänkin 158 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 22 puolesta. Sitten 158 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 raukeaa. Numero 9 nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 ja 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko kerran vielä? 160 puolesta vastaan hyväksytty 163 ja sitten 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 166 puolesta vastaan tyhjää en oikein nyt erota. 166 äänestys alkaa. Edelleen käynnissä ja nyt päättyy. Hylätty yhden äänen erolla. 167 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 169 raukeaa, niin nyt lausuntoluonnoksesta loppuäänestys nimenkuntoäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. 35 puolesta, 4 vastaan, kaksi tyhjää. Kiitos valmistelijalle. Okay, uh, then uh, we are going to have the... No niin, sitten meillä on seuraavaksi talouden vuoropuhelu ja 2018 eurooppalaisen ohjausjakson käsittely maakohtaisista suosituksista. Komission varapuheenjohtaja Dombrovskisin kanssa, kuten myös työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaavan komission jäsenen Marian Tyssenin kanssa. Ja kolmantena herra Moskovisi. Hän esitti pahoittelunsa. Hän ei päässyt tähän vuoropuheluun.